äänestetään torstaina. No niin, hyvät naiset ja herrat, olemme päässeet esityslistan loppuun. Huomenna 13. tammikuuta istunto jatkuu kello 9, 13, sitten 15, 19 ja sitten kello 21, 24. Intranetistä voitte löytää esityslistan istunto on